keskustelemme ihmisoikeuksien, demokratian sekä oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista. Meillä on yksi ä, äh, tunti aikaa keskustella näistä kolmesta asiasta. Ensin keskustelemme Etelä-Afrikasta lakkoilevien kaivostyöntekijöiden joukkosurma. Ja ensimmäinen puhuja on edustaja Tekaiser, yksi minuutti. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies. Tämä ei ollut mikään tragedia, vaan joukko surma nimenomaiseksi. Haluan säilyttää tämän otsikon myös keskustelussa, kun siellä on 79 loukkaantunutta, ne 34 mainaria kuoli, he olivat siellä lakkoilemassa. Minä kutsun sitä joukko surmaksi. Se, mikä tässä nyt on häiritsevää, on se, että on kyse ystävä maasta, joka on paljon taistellut apartheidin vuoksi. Etelä-Afrikka tavallaan on ollut mallinakin mutta jopa ystävämaitten kanssa, mallimaittenkin kanssa on sanottava totuus. Presidentti Zubi on varmasti nyt tämän ymmärtänyt. Hän on vaatinut tutkintaa, joka lähti huonosti liikkeelle, tunnustetakoon se, nimittäin ne, jotka olivat tässä murhaajina, ja jossa, siis ne, jotka puolustivat äh, tätä lakkoa, joutuvat murhatuiksi. Mutta ehkä nyt päästään oikeille raiteille ja mitä minä tässä nyt peräkulutan Euroopalta on se, että suhteissamme Afrikan maihin meidän on mietittävä läheltä yritysten vastuuta myös, jotka siellä toimivat. Ja, ja siinä me olemme olleet hiukkasen vastuuttomia myös Afrikassa. Kiitoksia. Seuraava puhuja on edustaja Kiel Nilsen puolitoista minuuttia. Hyvät kollegat, me olemme kaikki samaa mieltä siitä, että me tuomitsemme näin räikeät väkivallan teot ja väkivallan leviämisen Etelä-Afrikassa kun ajatellaan sen synkkää historiaa muutenkin. Minä haluaisin korostaa sitä, että Etelä-Afrikka on nähty usein demokratian mallina mutta että se voisi osoittaa myös, miten perusperiaatteita voitaisiin noudattaa, siis että olisi oikeutta ja oikeusvaltion periaatteita noudatettaisiin. Minä haluankin, että tutkintavaliokunta nyt antaisi valaistusta näihin tapahtumiin elokuussa. Meidän täytyy tuomita myös se, että on turvattu väkivaltaan. Siinä tavallaan vain unohdetaan apartheidin historiaa ei pelkästään Etelä-Afrikassa, vaan monissa muissa Afrikan maissa rikkauksien vastakohtana on väestön jatkuva köyhtyminen. Apartheid-hallinto kyllä hävisi, mutta kuitenkin eriarvoisuus on vain kasvanut kasvamistaan ja nyt on syntynyt taloudellista apartheidia. Voimavarojen käyttö on Afrikassa edelleen tärkeässä asemassa. Monikansallisten yritysten pitää kantaa vastuunsa nykytilanteessa. Siksi Euroopan täytyy suosia toisenlaista taloudellista ja inhimillistä kehitystä noilla alueilla. Meidän täytyy estää se, että kaivostuotteita tuodaan, kun ei ole minkäänlaista sosiaalista tai ympäristötakuutakaan tarjolla. Lisättäkö vielä, että tämä tilanne saa meidät ajattelemaan Afrikassa ja muuallakin, että demokratia ei pelkästään merkitse vapaita vaaleja, vaan myös yhä enemmän yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta. Kiitoksia. Seuraava puhuja on edustaja Tannak. Yksi minuutti. Puhemies, nyt on melkein kaksi vuosikymmentä kulunut apartheidin loppumisesta ensimmäisestä demokraattisista vaaleista Etelä-Afrikassa ja Etelä-Afrikka on edistynyt huomattavasti. Se on hyötynyt luonnonvarojen tarpeen lisääntymistä, sillä on ollut myös tärkeä johtajarooli Afrikan politiikassa. Valitettavasti se ei ole vaikuttanut naapurimaahansa Zimbabween. Kuitenkin äm, tämä kaivostyöläisten joukkosurma osoittaa, millaisia puutteita on poliisilta puuttuu tarpeellisia voimavaroja ja nyt täytyisi olla riittävä tutkimus. Ja ESR-ryhmän puolesta haluaisin esittää suuren valitteluni uhrien omaisille ja uhreille joillekin kaivostyöläisille, joita syytettiin tästä. Tätä tragediaa nyt käytetään väärin, väkival- hyödyntää väkivaltaista retoriikkaa. Henkilö on suuri uhka demokratialle ja vakaudelle alueella. Kiitokset. Ikävä kyllä minä tein tässä nyt virheen ja hyppäsin edustaja Verjaan ylitse. Olkaa hyvä, puolitoista minuuttia. No en siitä kanna kaunaa teille. Guellahan oli kolmas paikka tässä, mutta ne ei se nyt vakavaa ole. Apartheidin loppuminen ja Nelson Mandelan valtaan tulo 94 toi koko maailmassa uutta toivoa. 15 vuotta myöhemmin, kun ajatellaan Etelä-Afrikan kaivostyöntekijöitä, niin oikeuksia ei ole vieläkään saatu. Nyt eh, etelä on joutunut myös maapallostumiseen kouriin ja haluaa tarttua kapitalismin mahdollisuuksiin, mutta mihin hintaan? Yli 50 prosenttia eteläafrikkalaisista saa vain 8 prosenttia tuloista, kuitenkin 10 prosenttia keskittyy on vienyt melkein 60 prosenttia. Siis missä nyt ovat valkoiset ja mustat? Totta kai on taloudellista apartheidia nyt maassa. Tämän kesän lakko kaivoksissa jossa oli tuhansia valkoisia ja mustia kaivostyöntekijöitä, halusivat tuoda esille tämän yhteiskunnan epäonnistumisen. Siinä poliisi ja tosiaan reagoivat tavalla, joka johti kuolon uhreihin. Tämä koskee myös oikeuslaitosta, joka kohdisi toimensa kaivostyöntekijöihin. Poliitikot ja Suma ovat nyt vastaryhtyneet toimiin ja kiitos siitä ja kehottaa, että prosessi jatkuisi emme saa kuitenkaan unohtaa, että ei tämä ole mikään yksittäinen tapaus. Ja pelkästään 2010 poliisin väkivalta johti 850 uhrin eh, tilanteeseen. Ja me haluamme nyt tasapainoisen päätöslauselman ja toivomme, että maa senkin myötä muuttuisi. Köszönöm szépen a következő felszólaló Possel. Kiitoksia. Seuraava puhuja on edustaja Posselt yksi minuutti. Puhemies, olen kiitollinen siitä, että me kaikki pidämme tätä äh, joukkomurhaa joukkomurhana. Ja hyvä kollega Kaiser, jos äh, teidän ryhmänne olisi ollut mukana paremmin tässä tekstissä. Olen ihan iloinen, että te nyt sitten itse sanoitte, mistä tässä on kysymys. Ja eteläafrikkalaisten ei äh, tarvitse pettyä. Tämä parlamentti on selkeästi samaa kantaa. Me haluamme tukea Etelä-Afrikkaa. Etelä-Afrikka on meille tärkeä taloudellinen ja poliittinen kumppani. Tämä maa kärsii vielä, tai on kärsinyt apartheidin alaisena ja mekin eurooppalaisena kannamme sitä vastuuta. Mutta nyt meidän täytyy huolehtia sitä, että demokratia ja oikeusvaltion periaate elävät tässä maassa. Ja merkit ovat selkeästi näkyvissä siitä, että tässä joukkosurmassa ei ollut kysymys mistään tällaisesta vahingosta, vaan kysymys on ihan jo järjestelmällistä demokratian purkamisesta. Ja se tämän herättäminen on tämän päätöslausuman merkitys. A szerzők sorában utolsóként Kristina Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Oulu. Kiitos. Kaivostyöntekijöiden vainoaminen ja 34 murhaaminen oli erittäin suuri epäonnistuminen Etelä-Afrikan viranomaisten taholta se, että se on johtanut lisää mielenosoituksiin ja estänyt myös kompromissin saavuttamista osoittaa, miten väärin tehtiin. Mainarit viime viikolla saivat allekirjoittaa kuitenkin eri tahojen kesken sopimuksen. Tällainen tapahtumaketju edellyttää, että hallitus suorittaa riippumattoman tutkinnan murhista, mutta heidän täytyy myös sovittelumekanismeja uudistaa niin, että työntekijöiden odotukset oikeudenmukaisuudesta toteutuisivat. EU pystyy auttamaan myös taloudellisen eriarvoisuuden torjumisessa niin, että voitaisiin tarjota työturvallisuusstandardeja paremmin ainakin tuotu, tuotitavaroiden kohdalla. Kiitoksia. Ja sitten poliittisten puolesta ensinnäkin edustaja Kaczmarek. Panie przewodniczący, szanowni państwo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 sillä on mahdollisuuksia harjoittaa myös myönteistä poliittista valtaa muihin maihin nähden, ja se on myös poikkeus kehitysmaiden joukossa. On vaikeaa kuitenkaan löytää niin vaarallista maata kuin Etelä-Afrikka on ollut jo vuosien ajan ihmiset pakenevat maasta turvattuuden vuoksi. Ja maa itse on ollut uhrina rotueratulopolitiikassa. Nyt viranomaisia pitäisi kehottaa ryhtyä energisesti torjumaan tätä tilannetta, miettimään, ketkä ovat välittömät syylliset, mutta miettimään myös syvällisempiä syitä, jotta niistä päästäisiin eroon, ettei väkivaltaa syntyisi uudelleen. Paradoksaalista on se, että ero köyhien ja rikkaiden välillä on vain kasvanut Abathanin hävittyä. Asiantuntijoiden avulla löydetään syylliset myös korruptioon tai tekopyhyyteen viranomaisten parissa. Vaarana on, että Etelä-Afrikka joutuu populismin ja nationalismin kouriin. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Cashman sosialistien puolesta yksi minuutti. Kiitos puhemies. Haluaisin äh, olla samaa mieltä edustaja Tännakin kanssa, joka on ymmärtänyt tosiaan aivan oikein. Tämä on vaikea kysymys ja todella tuomitsen tämän 34 kaivostyöläisen murhaamisen. Tilanne oli hyvin monimutkainen. Ennen tätä surmaa hyökkäyksiä oli poliisia kohtaan ja myöskin toisia kaivostyöläisiä kohtaan. Meidän täytyisi liian nopeasti vetää johtopäätöksiä. Presidentti Zuma on nyt nähnyt asian oikein. Meidän täytyy saada odottaa tutkimusvaliokunnan tuloksia, mutta meidän täytyy poistaa tämän äh, ongelman juuret, äh, jotka ovat sosioekonomiset. Äh, meidän täytyy myöskin parantaa Etelä-Afrikan poliisin kapasiteetteja yhteydessä kumppaniemme kanssa. Syy, miksi en allekirjoittanut tätä, vaikka neuvottelinkin tästä, oli se, että minä vastustan tätä sanaa Murha tässä otsikossa. Mielestäni siinä nyt mennään liian nopeisiin johtopäätöksiin ja se on hyvin tunteellinen sana. Euroopan ja képviselősoport nevében Paska úr Kiitoksia ja seuraavaksi edustaja Paska EFT-ryhmän puolelle. Pani predsedajúce, vážená pani komisárka, obrovská... Kiitos. Valtava köyhyys, sosiaalis, valtava sosiaalinen epätasa-arvo sekä rikkaiden pieni määrä ja köyhien suuri määrä aiheuttaa epätasapainoa Etelä-Afrikassa ja tapahtumat Marikanan kaivoksessa tänä vuonna olivat osoitus tästä poliisijoukkojen brutaali hyökkäys kaivostyöläisten joukkoon johti useisiin kuolemiin ja loukkaantumisiin. Ja tämä johti myös protesteihin muiden kaivostyöläisten joukossa. Kaivosyhtiö ei onnistunut käymään vuoropuhelua sivistyneellä tavalla työolosuhteista. Se todistaa, että monikansalliset yritykset eh, eivät pidä ihmisen työtä eh, tärkeänä ja eivätkä luo soveliaita työolosuhteita. Ja me vaadimme, että nämä työntekijät saavat oikeutta. Kiitos. Kiitos. Ja sitten QE-ryhmän nimissä edustaja Murphy. Kiitos puhemies. Viestimissä on sekoitettu tätä asiaa ehdottaa me sitä, että on kyse kuitenkin mutkikkaasta AY-liikkeen sisäisestä äh, jutusta. Ei se ole mitenkään monimutkaista. Työntekijät olivat laillisessa lakossa parempien työolojen ja palkkojen puolesta. Poliisi heidät sorti ja poliisi toimi kuin yksityiset vartiointifirman edustajat. Tämä oli ennakkoon harkittu toimi kollegat saivat murhasyytteet, mutta niistä on nyt luovuttu ja ANC hallitus on ryhtynyt toisiin toimiin. Ne, jotka valokumouksen tekivät abortti vastaan, ovat Sabosan muodossa hyvin esillä. Hän oli UNN entinen jäsen ja ANCn johtojäsen edelleen on myös kaivoyhtiön johtokunnassa ja osakkeen omistaja. 19,9 miljoonaa randia Buffalosta kun 26 000 rantia keskimäärin ansaitaan. Siis valtava kuilu köyhyyden vuoksi on myös yksi syy näihin tilanteisiin. Zuma on tulossa myös Brysseliin ja minä ryhtyä myös solidaritoimiin tukiaksemme työntekijöiden liikettä ja vahvisemmistoa kaivostyöntekijöiden rinnalla. Kiitos. Nyt sitten kolme puhujaa. Ferheyen on ensimmäinen EPP-ryhmän nimissä yksi minuutti. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, väkivaltaiset protestit, jossa äh, etukäteen, jossa kymmenen ihmistä äh, kuolivat ja 6. elokuuta väkivaltaiset yhteenotat poliisivoimien ja äh, lakkoilevien taivostyöntekijöiden kanssa, jossa kymmenet ihmiset loukkaantuivat ja useat kuolivat, on ollut väkivaltaisin tapahtuma apartheidin loppumisen jälkeen. Nämä väkivaltaisuudet osoittavat, kuinka suuret, suuria sosiaalisia eroja maassa on. Ennen tätä tapahtumaa olisi pitänyt pystyä parempaan kriisin hallintaan. Luottamuksen menetys turvallisuusjoukkoihin voidaan saada ainoastaan uudelleen luotua kunnon selvitysprosessin kautta. Etelä-Afrikan hallituksen täytyy ryhtyä toimenpiteisiin, jotta Äh, nämä pahat seuraukset, mutta myös äh, syyt äh, saadaan korjattua parempaa koulutusta, paremmat puitteistot työmarkkinaosapuolten tapaamiselle. Tätä tarvitaan ja meidän tulisi tukea eteläafrikkalaisia kumppaneitamme tässä. Kiitos. Ja seuraava puhuja on sitten SND-ryhmän nimissä edustaja Saari. Kiitos. Viimeaikaiset tapahtumat kaivoksissa eivät ole mikään yksittäinen tapahtuma eikä mikään perintöä apartheidista kolonialismista. Se on osoitus siitä, että ihmiset ovat tyytymättömiä, pettyneitä. Ja meidän pitäisi kehottaa Etelä-Afrikan johtoa varmistamaan, että tässä vain täytettäisiin lupaukset ja ponnisteltaisiin sen puolesta, että äh, tämä sosiaalinen kuilu kurottaisiin umpeen. Me tiedämme, mitkä ovat heikkoudet Etelä-Afrikassa. Ensinnäkin köyhyys, se, että ei ole osallistavaa kasvua, työkysymykset, työttömyys ja niin päin pois. Etelä-Afrikan täytyy muuttaa myös huomiota niin, että se voisi saada parempaa analyysiä poliittista suunnittelua, kuten Kim Putt maailmanpankista oli edellyttänytkin. Most Prida úr következik, egy percben. Ja sitten äh, Preda, yksi minuutti. Charles alți sunt uh, evident îngrijorat de situația din Africa de Sud și condamn violența. Myös äh, minä olen huolestunut tilanteesta Etelä-Afrikassa ja tästä väkivallasta, jota lakkoilevia työntekijöitä kohtaan on harjoitettu. Luonnollisesti Etelä-Afrikan kaivostyöläisten lakkoikeuksia on kunnioitettava. Toisaalta mietin kyllä, eivät, eikö tässä nyt ole se riski, että tässä – he joutuvat Julius Maleman virittämään ansaan. Hänhän toimii neuvottelijana, koska tämä tällainen laiton yleislakko kaikissa Etelä-Afrikan kaivoksissa oli oikeastaan käynnistys äh, tälle väkivallalle. Minä toivon kuitenkin, että järki ja yleinen hyvä voittaa. Kiitos. Ja catch the eye, herra Kelly. Thank you, Mr. Kiitos puhemies. Kuten on jo todettukin, tämä on kammottava tragedia 34 kuollutta, useita loukkaantumisia, mukaan lukien myös poliisiviranomaiset. Tämä osoittaa, miten vaikea on saada aikaan siirtymä väkivallan kulttuurista kohti demokratiaa. Tästä syystä meidän täytyy varmasti miettiä tätä sen valossa, mitä muista maista sanotaan. Totta kai ihmishenki on aina pyhää, kuolemat ovat aina kammottavia ja Syylliset on löydettävä. Euroopan unionissa voidaan tehdä kolme asiaa. Korkealla tasolla voidaan auttaa hallitusta varmistamaan, että Etelä-Afrikan vauraus jaetaan oikeudenmukaisesti toiseksi. Me voisimme erityisesti painostaa yrityksiä elinkeinoelämää niin, että nämä kyseessä olevat yritykset kantaisivat yhteiskunnallista vastuuta ja liittojenkin edustajat kansainvälisesti voisivat auttaa kilpailevia liittoja käymään neuvotteluja kansainvälisten AY-normien mukaisesti. Kiitos. Corina Crețu seuraava. Mina de platină americană este cel mai sângeros incident de acest fel de la sfârșitul apartheidului în Africa. Tämä on yksi țară după eliberarea de sub coșmarul rasist. Înainte de toate... Meidän täytyy huolehtia siitä, että tässä ei ole uudelleen synny tätä rasismia. Tutkimukset on käytetty ja näiden tutkimusten täytyy keskittyä poliisivoimiin, jotka aloittivat nämä taistelut tai avasivat tulen. 118 kaivostyöläistä on nyt syytteessä omien kollegoidensa murhasta. Meidän täytyy vaatia uutta tutkimusta, koska muuten on vaarana, että tämä viha purkautuu uudelleen lupaus paremmasta elämästä apartheidin jälkeen on vieläkin vallalla. Kiitokset ja sitten edustaja Jättemäki. Puhemies. Etelä-Afrikasta kantautuneet uutiset elokuussa kaivostyöläisten ampumisesta olivat järkyttäviä ja sokeravia. Miten on mahdollista, että rauhallinen mielenosoitus, lakko voi

Kiitos. Sitten edustaja Vasiliu komissiosta. Kiitos puhemies, parlamentin jäsenet. Niin, korkea edustaja, varapuheenjohtaja Ashton kävi Etelä-Afrikassa vain muutama päivä sen jälkeen, kun kaivostapahtumat tapahtuivat. Tämä ei koske pelkästään Etelä-Afrikkaa, vaan ihmiset kautta maailman ovat seuranneet dramaattisia tapahtumia. Me olemme ilmaiseet pahoittelumme ja survalittelumme menetettyjen ihmishenkien vuoksi. Rouva Ashton kävi keskusteluja seikkaperäisesti Etelä-Afrikan viranomaisten kanssa, joita hän tapasi, ulkoministerin, tohtori Zuman kanssa, sisäasiaministerin kanssa ja uuden komitean puheenjohtajan kanssa ANCstä. Olemme kiitollisia Suman vaatimukset saada aikaan täysimittainen tutkinta tapauksesta niin, että ministeriöt keskenään myös selvittelevät tapahtuman jälkilöilyjä. Rova Ashton sanoi myös Etelä-Afrikan kumppaneillemme, että Euroopan unioni seuraisi hyvin tarkkaan selvityksiä ja löydöksiä. Zuma perustama komitea puheenjohtajana on korkeimman oikeuden eläkkeelle presidentti. Tämä osoittaa myös riippumattomuutta. Komiteassa on ministeriöiden edustajia, kymmenen kappaletta, Suman nimittäminä. Se tukee ja auttaa myös kuolleiden perheitä ja pyrkii löytämään ratkaisukeinoja, jotta saadaan aikaan vakautta kaivosalalla. Olisi väärin ruveta spekuloimaan, ennakoimaan komitean löydöksiä. Mutta tärkeää kyllä on meidän mielestämme selvittää, mitkä ovat varsinaiset syyt, jotka johtivat tapahtumiin. Kiitos. Köszönöm szépen. Hat irányuló indít. Kiitos. Olen saanut kuusi päätöslauselmaa tämän keskustelun päätökseksi. Keskustelu on nyt päättynyt ja äänestys suoritetaan välittömästi keskusteluiden jälkeen.